Tämän mukaisesti keskustelun seitsemästä esityslista esit- esityksestä liittyen Azerbaidžanin ilmaisunvapaus. Ja ensimmäisenä puheenvuoron saa Provera kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Grazie Presidente. L'Europa ha aperto un interessante progetto di partenariato orientale. Che... Kiitos puhemies. Meillä on tässä hyvin mielenkiintoinen äh, kumppanuussopimus, äh, jossa tavallaan äh, nyt tuetaan Azerbaidsania ja näitä muita maita. Ja tätä kautta sitten voi ehkäpä saada aikaan tällaista demokraattista kehitystä, vaikkakin tämäkin riippuu luonnollisesti näiden maiden erilaisista historioista ja taustoista. Mutta me tarvitsisimme nyt äh, tällaista älykästä poliittista strategiaa. Ja äh, nythän tässä on kysymys kahdesta blogin pitäjästä, joita ei vielä äh, ole äh, voitu äh, selvittää, mitä on tapahtunut, ja samanaikaisesti 57 ihmistä äh, on loukkaantunut Filippi, kuollut Filippiineillä. Joten me tuemme tätä Azerbaidsania koskevaa päätöslauselmaa, jossa on kysymys näistä tiukoista vaatimuksista sananvapauden kannalta. Nämä tiukat vaatimukset ehkäpä nyt voivat johtaa siihen, että suhteita tiukennetaan myös ja ehkäpä sitten voitaisiin helpottaa näiden kahden blogin pitäjän tilannetta. Ja haluaisin myös muistuttaa teitä siitä päätöksestä, joka tehtiin tänä päivänä täysiistunnossa, kun me päätimme, että Haideria asiaa ei käytettäisi ollenkaan niin, että ei eh, vaarannettaisi käynnissä olevia diplomaattisia neuvotteluita. Ja silloin minusta on hieman omituista, että samassa päätöslauselmassa äänestetään, päät, samassa täysistunnossa äänestetään valko ja Azerbaidsanista, ja nämä ovat äh, ihan eri äh, erilaisia äh, äänensävyltään. Kiitoksia. Seuraavaksi Geringer de Ödenberg. Kiitoksia, puhemies. 11. marraskuuta Euroopassa juhlittiin ensimmäisen maailmansodan päättymistä. Samanaikaisesti kuitenkin journalisteja lähetettiin Tsetseniassa vankilaan, koska he olivat kirjoittaneet, siis Azerbaidsanissa, koska olivat kirjoittaneet muun muassa ihmisoikeuksista. Kyseessä on maa, jossa ei ole vapautta vuotta. 146-170 maasta Aser, si, siihen Azerbaidsan sijoittuu, kun puhutaan ilmaisun vapaudesta. Joten se, että tänä vuonna Azerbaidsanin viranomaiset eivät anna ulkomaisille toimittajille lupaa toimia, ei ole millään tavalla yllättävää Mielestäni Euroopan unionin täytyy toimia ja painostaa viranomaisia. Vetoaisin poliittisen ryhmäni vetoomukseen vapauttaa nämä journalistit. Kiitoksia. Sitten Shaake, kolme ja puoli minuuttia, olkaa hyvä. Thank you, Chair and dear colleagues. Kiitos puhemies ja kollegat, Azerbaidžan on allekirjoittanut koko joukon erilaisia kumppanuuksia EUn kanssa, naapuruspolitiikan samoin kuin itäisen kumppanuussopimuksen. Tähän ei liity ainoastaan kauppaa. Azerbaidžan on myös allekirjoittanut kunnioittavansa demokratiaa, ihmisoikeuksia ja oikeusvaltiota. Siitä huolimatta nykyinen hallinto on uhanalaistanut kaiken tämän. Tänään me puhumme Aman ja Adnan Hasisadasta, jotka halusivat jotka, jos puhutaan kahden bloggaajan tapauksena. He ovat käyttäneet Facebookia ja Twitteriä omaan työhönsä nuorisojärjestössä, mutta tällä hetkellä me emme edes tiedä, missä vankilassa he istuvat ja oikeudenkäynti, siellä ei, ei se ei täyttänyt oikeuden länsimaisia vaatimuksia meidän pitäisi äh, vaatia, että hallitus, Azerbaidsanin hallitus äh, täyttäisi ne velvoitteet, jotka se on itse allekirjoittanut sopimuksissaan EUn kanssa. Jos näin ei ole, niin silloin me emme voi pitää maata luotettavana kumppanina ei liian kauppa-asioissakaan. Sen täytyy täyttää omat lupauksensa ja aloittaa äh, oikeutta vastuustaan kansainvälisessä yhteydessä takaamalla ihmisille demokratian ja ihmisoikeudet ja oikeuttamalla oikeus, kunnioittamalla oikeusvaltiota. Eilen eh, me myönsimme tässä talossa tai luovutimme Saharovin palkinnon herra Kovaloville, joka sanoi, että pelko voidaan vastata vain sananvapaudella. Ja sananvapaus on mahdollista vain, jos se on taattu. Ja jos me kuuntelemme näitä ihmisiä, jotka ottavat esiin asioita, kuten ö, esimerkiksi olemalla oppositiossa hallitukselle, meidän eurooppalaisten täytyy taata kumppanuudessa Azerbaidsanin kanssa ö, tällainen mahdollisuus. Kiitoksia. Seuraavaksi Lunacek kaksi minuuttia. Kiitoksia, puhemies. Edeltäjät puhujat ovat jo puhuneet tämän päätösaseman yksityiskohdista. Kyse on ensinnäkin siitä, mitä tapahtui tämän vuoden heinäkuuta, kun kaksi nuorta blokkeria, Emin Mili ja Annan Hajiace, pidätettiin sen jälkeen, kun he itse eräässä ravintolassa olivat joutuneet hyökkäyksen kohteeksi. He menivät poliisin pakeille halusivat tehdä valituksen ja sitten heidät pidätettiinkin itse. Ja sitten järjestettiin oikeudenkäynti ja kaikki kansainväliset tarkkailijat, esimerkiksi Amnesty International ja kaikki muutkin tot, totesivat, että se oli hyvä oikeudenkäynti. Siellä oli video, joka oli kuvattu ravintolassa ja siellä nähtiin, kuka oli hyökännyt kenenkin kimppuun. Ja se oli juuri nämä kaksi blokkeria oli joutuneet hyökkäyksen kohteeksi. Ja tämä tuomio ei kuitenkaan täytä oikeusvaltioperiaatteita. Ja toivon, että toisessa oikeudenkäynnissä, mikäli sellainen järjestetään, kaikki sitten pitää näyttää. On hienoa, että olemme saaneet aikaan päätöslauselman, jota lähes kaikki ryhmät tukevat. Ikävä kyllä Proveran ryhmä ei ole tässä mukana, tässä on korostettu, että meidän pitäisi odottaa, että tämä kysymys ratkeaa itsestään. Provera, katson, että on tärkeää, että Euroopan parlamentti kumppanuudessa Azerbaidžanin parlamentin kanssa ottaa asiaan selkeästi kantaa. Ihmisoikeudet ovat perusasia ja eilen keskusteltiin Saharov-palkinnosta ja on tärkeää, että me aina puolustamme ilmaisun ja ajattelun vapautta. Presidentti Aliyev itse on todennut moneen kertaan, kuinka tärkeitä kaikkien toimittajien oikeudet ovat ja valtion pitää suojella niitä. Ja meidän pitää nyt muistuttaa heitä tästä. Ja todellakin toivon, että tulevaisuudessa päätöslauselma Azerbaidsanin parlamentin ja Euroopan parlamentin välillä voidaan tehdä myöhemmin, eikä nyt kovin ihan heti. Herr Higgins. Kiitoksia seuraavaksi kollega Higgins. No. Uh, Olen tyytyväinen siihen, että olemme kiinnittäneet huomiota tähän järkyttävään uh, jatkuvaan ihmisoikeuksien rikkomiseen Azerbaidsanissa. Uh, useita journalisteja on pistetty vankilaan, jopa tapettu. Alievin hallinto täytäntöönpanee tällaista sortoa, ja miksi se niin tekee? No siksi, että se haluaa peittää valtavan korruption, joka tässä maassa jyllää. Eliitillä on mielettömät rikkaudet, öljy- ja kaasurikkaudet, ja samanaikaisesti 90 prosenttia Azerbaidsanin väestöstä elää äärimmäisessä köyhyydessä eikä saa minkäänlaista hyötyä oman maansa luonnonvaroista. Kansalliset hallitukset ja moni kansalliset firmat ö, toimivat kuten tavallistakin ö, tekopyhästi ne tukevat tätä hallintoa, jotta voivat tehdä liiketoimintaa sen kanssa ja saavat voittoa, kun hyödyntävät tätä, näitä luonnonvaroja, jotka oikeastaan kuuluvat Azerbaidsanin ihmisille. Länsimaisten hallituksen täytyy kysyä itseltään, miksi eivät vaadi sitä, että öljyvaroja tulee käyttää ihmisten elämän parantamiseen sen sijaan, että pönkitetään hallintoa. Monet hallitukset ovat olleet aika lujia, ovat tu- tuominneet ähm, Azerbaidsanin äh, tilanteen, mutta enkä nyt voi jättää tilaisuutta käyttämättä ähm, tuomitsematta sitä, miten viime aikoina Tanskan poliisi on nutistanut protestoijia, tuomionoso- äh, mielenosoittajia, jotka ovat täysin rauhanomaisesti osoittaneet mieltään. Heidät pistettiin käsirautoihin ja jätettiin kylmään. Poliisit itse sanoivat, että kyse oli ennaltaehkäisevistä pidätyksistä. Se, mikä pätee Azerbaidsanin, niin pätee näköjään myös Euroopan unionin jäsenvaltioon. Kiitoksia. Seuraavaksi Legutko, kaksi minuuttia. Panie przewodniczący, w Azerbejdżanie za... Azerbaidżanissa i delikatną dwóch ludzi. Jos Azerbaijanissa kritisoi hallitusta, Lievinkin sanoi, no kaksi henkilöä sai tästä jo pitkät rangaistukset. Ensinnäkin se merkitsee sitä, että maassa ei ole hyvää oikeusjärjestelmää, eikä sellainen ole ihan heti tulossakaan. Ja kyseessä on myöskin autoritäärinen järjestelmä, joka laajentaa itseään. Ja ne, jotka vastustavat hallintoa saavat rangaistuksen. Ja nyt, mitä me voimme sitten tehdä tälle? Jos me puutumme tiettyihin asioihin, joihin liittyy epäoikeudenmukaisuutta, niin kuin tässä tapauksessa, joskus nämä toimet ovat tehokkaita, mutta kuitenkin on paljon vaikeampaa saada aikaan institutionaalisia muutoksia. Ja meidän pyrkimyksemme tähän mennessä eivät ole onnistuneet. Osittain siksi, että meillä on liikaa ymmärrystä joillekin, joidenkin tyrannien suhteen ja sitten toisiin me olemme taas täysin tyytymättömiä. Henkilöt, jotka täällä nyt tänään on mainittu, Memorialin edustajat puhuivat siitä täällä parlamentissa useankin otteeseen. Meillä on myöskin ongelmia, sanoisin. Ja osittain johtuen siitä, että kun halutaan ulos autoritaarisesta järjestelmästä, se prosessi on hyvin hankala. Prosessi on hyvin tuskallinen ja siihen menee monta vuotta. Minun täytyy nyt tehdä pessimistinen johtopäätös, mutta joka tapauksessa uskon, että meidän tulee jatkaa ponnisteluitamme ja meidän pitää jatkaa painostusta. Kiitos. Kiitoksia. Ja sitten Kellan kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. Tämän vuoden alussa Euroopan unioni äh, antoi äh, lausunnon Azerbaidsanin äh, medioiden sananvapaudesta. Minä äh, olin äh, huolissani, että tämä asia otettiin esiin Azerbaidsanin normaalikokouksessa äh, parlamentaarikkojen kanssa ja sen jälkeen emme ole saaneet minkäännäköistä palautetta ja sen vuoksi parlamentin täytyy nyt palata asiaan. Tämä on varmasti meidän viimeinen päätöslausamamme nyt, joka hyväksytään vuonna 2009. EPP-ryhmän suurin huoli ja olen iloinen siitä, että muutkin ryhmät ovat samaa mieltä, on se, että median vapauden äh, tilanne on heikentynyt tässä maassa. Ihmisiä äh, seurataan äh, ja, ja esimerkiksi viedään oikeuteen, varsinkin toimittajia, se on hälyttävää. Ja vetoankin Azerbaidsaan, että he pala- vapauttaisivat välittömästi kaikki toimittajat, jotka istuvat vankilassa. Tämä koskee myös näitä kahta bloggaria. Toinen ongelma on tämä hiljattainen Azerbaidsanin viranomaisten päätös perua äh, useiden, äh, useiden radioasemien toiminta, kuten Radio Free Europe ja monet muut koska nämä ovat kuitenkin olleet erittäin arvokkaita vapaan tiedon lähteitä. Pyytäisin, että kollegat suostuisivat tarkistukseen kohtaan seitsemän päätöslauselmassa, että ei sanottaisi ainoastaan, että ollaan pahoillaan tilanteesta, vaan että myös kehotetaan Aserbaidsanin hallitusta perumaan päätöksensä ja uusimaan nämä FM-luvat näille radioasemille sananvapaus on avain vakaaseen yhteiskuntaan, kuten me eilen täällä kuulimme. Ja tämä koskee myös EU-suhteisiin Azerbaidsanin kanssa. Kiitoksia. Sitten edustajat, jotka puhuvat poliittisten ryhmänsä nimissä. Ensin Andri Kiene, EPP-ryhmän nimissä yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Azerbaidžan on EUn tärkeä kumppani. Se on erittäin olennainen kumppani, kun halutaan varmistaa Euroopan energiaturvallisuus. Kuitenkin Väliäkö hällä, kuinka paljon kaasua ja öljyä siellä on, ei, siinä ole, ei se ole kaikki. Asenpaitsan on ö, sitoutunut tekemään työtä moniarvoisen yhteiskunnan puolesta, kuten itäisen kumppanuuden ja assosiaatiosopimuksen perusteellakin sanotaan. Meidän tulisi olla tyytyväisiä niistä askelista, jotka ovat menneet oikeaan suuntaan, muun muassa 139 vankia vuonna 2007 vapautettiin mukaan luettuna viisi journalistia, mutta mitä tulee tiedotusvälineiden vapauteen, tilanne vain heikkenee. Ja meillä on useita tapauksia, joiden perusteella voimme väittää näin. Muun muassa nämä blog tarkkaajat, BBCn radioluvat ja niin edespäin, Radio Free Europein radioluvat. Me emme saa unohtaa sitä, että myös Azerbaidsanissa ihmisillä täytyy olla vapaus puhua, vaikka sitten haluaisivat kritisoida hallitustaan. Lopetan kohta. Tämä on demokraattisen yhteiskunnan perusperiaate. Mm, Azerbaidsanissakin demokratian täytyy olla samanlainen tavoite kuin... Kiine. Kiitoksia. Seuraavaksi sosiaalidemokraattisen ryhmän nimissä Blinkevichiute yksi minuutti. Kiitoksia, puhemies. Ilmaisunvapaus on perusoikeus ja demokratian pohja. Azerbaidsan on ratifioinut ihmisoikeussopimuksen ja se on sitoutunut noudattamaan näitä oikeuksia. On siis tärkeää, että kukin voi ilmaista mielipiteensä eikä joudu olemaan huolissaan hallituksen toimista. Azerbaidsan on sitoutunut olemaan rikkomatta ihmisoikeuksia, eikä sen pitäisi rikkoa näitä periaatteita myöskään omassa maassaan. Ja sen pitäisi toimia eri tavalla kuin viime aikoina, jolloin Azerbaidsan ilmaisun vapaus on ollut vaarattuna samalla tavalla kuin liitto kokoontumisvapaus. Väkivalta on käytetty laajasti toimittajia vastaan ja muistuttaisin Azerbaidsania Euroopan parlamentin suosituksista. Ja siellä on suojeltava ihmisoikeuksia tehokkaammin. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten EKR-ryhmästä Czarniecki, kaksi minuuttia. Panie przewodniczący, panie i panowie, arvoisa Kiitos puhemies. Jälleen kerran azerbaidan on meidän esityslistallamme. Muistuttaisin teitä, että edellisellä istuntokaudella me hyväksyimme kolme päätöslauselmaa azerbaidanista Yksi liittyi medioiden vapauteen. Me puhuimme myös läntisestä Kaukasuksesta ja Azerbaidžanista. Me olemme kiinnostuneita tästä maasta ja toivomme sille kaikkea hyvää se on maa, joka yrittää nyt löytää oman tiensä ja askel askeleelta se pääseekin lähemmäksi läntistä maailmaa ja siirtyy kauemmaksi idästä. Ja tätä täytyy arvostaa. Ja kun me katselemme tätä maata ja sen viranomaisia, siellä on paljon positiivistakin, mutta emme kuitenkaan voi hyväksyä sitä, että esimerkiksi äh, bloggareita heitetään vankilaan siksi, että he kertovat oman mielipiteensä vallanpitäjistä. Meidän tulisi tukea Azerbaidsanin eurooppalaistumispyrkimyksiä, koska tässä maassa on käynnissä poliittinen keskustelu siitä, tulisiko heidän lähentyä Eurooppaa vaiko Venäjää. Meidän tulisi tukea kaikkia niitä, jotka haluavat lähestyä länsimaailmaa, koska, mutta samanaikaisesti kun me tuemme heitä, meidän täytyy painostaa näitä tärkeitä arvoja, esimerkiksi median vapaus, sananvapaus, nämä ovat perusarvoja. Olen vakuuttunut siitä, että, tai siis tiedän, että Azerbaijan on hankalassa tilanteessa, koska Venäjä yrittää vahvistaa poliittista ja taloudellista vaikutusvaltaansa, mutta tukemalla ja viranomaisia meidän täytyy samanaikaisesti myös osoittaa heille, mitä he tekevät. Kiitokset EFD-ryhmästä. Paska, kaksi minuuttia sloboda prejavu je veľmi dôležitým aspektom demokratickej spoločnosti. preto je správne že európska únia veľmi pozorne. niin ilmaisunvapaus on erittäin tärkeä osa demokratiaa hyvät kuulijat. euroopan unioni on valvonut niitä toimia joiden tarkoitus on ollut ähm, puuttua niihin, jotka ovat kritisoineet hallituksen virkamiehiä. Siksi haluaisinkin esittää huoleni niistä syistä ja niistä seuraamuksista, joita on kohdistettu vaikkapa niitä nuoria ihmisiä vastaan, jotka ovat käyttäneet satiiria hallituksen tai maan kritisoimiseksi. Kaipaan tässä aggressiivista Euroopan parlamentinkin kritiikkiä. Meidän tulisi kritisoida Filippiinien tapahtumia, joissa 57 poliittista vankia on tapettu. Mielestäni meidän tulisi kiinnittää tasapuolisesti huomiota kaikkiin epäkohtiin. Kiitos. Paskaa. Kiitoksia. Sitten Van der Stop ilmeisesti ei ole paikalla sitoutumattomista. Eli seuraava puheenvuoro menee Posseltille kaksi minuuttia. Herra puhemies, ensimmäisten Euroopan vaalien jälkeen 79 minulla oli mahdollisuus toimia Otto von Habsburgin avustajana, joka hän on nyt aika sairaana, mutta joka tapauksessa oli mukana rakentamassa näitä torstai-iltapäivän ihmisoikeuksia koskevia kirjallisuuskeskusteluita. Kun minut valittiin tänne sitten itse parlamentaarikoksi, minulla oli kunnia Schulzin ja muiden kanssa jatkaa näitä ihmisoikeuskeskusteluita ja olemme ihan oikeutetusti niistä ylpeitä. Ja siksi olenkin nyt ihan järkyttynyt, kun kollega Proveira, Äh, puhui Schulzista, joka ei tätä nyt ollenkaan ansainnut, äh, sellaisella tavalla, että äh, se ei ollut mahdollista. Ja sitten liittyen kaikkiin näihin hallituksen, Azerbaidsanin hallituksen uhkauksiin Azerbaidsanin kansalaisia kohtaan. Täällä on puhuttu ihmisoikeuspalkinnoista ja muista, ja minä muistan hyvin, kun me taistelimme Saharovin puolesta tai Vitautas Landsbergin puolesta ja silloinkin joku olisi voinut sanoa, että näppit irti, hoidetaan tämä äh, diplomaattista kautta, te vain teette pahaa. Tänä päivänä me tiedämme, että näille ihmisille oli erittäin ratkaisevaa se, että Euroopan parlamentti äänensä äh, korotti. Ja sen vuoksi, hyvät äh, kollegat, älkää sekaantuko torstain iltapäivän. Antakaa meidän itse hoitaa nämä asiat. Ei täällä ole mitään tekemistä puoluepolitiikan kanssa. Edellisessä istunnossa jokin kollega puhui Kiinan tapaamisista ei saatu puhua Kiinasta. Tänään oli toinen aihe, josta ei saatu puhua Länsi-Saharasta. Ehkäpä se joltain osilta on ihan oikeutettua, mutta meidän täytyy saada tehdä omaa ihmisoikeustyötämme. Ja Azerbaidsan on nimenomaan erittäin tärkeä. Me tiedämme, miten tärkeää, että tässä ollaan eritetty. Ja se on vanha siirtomaa, ja siellä se oli hyvin monokulttuurinen, sen koko järjestelmä tuhottiin. Tänä päivänä se pikkuhiljaa hankalasti on äh, demokratisoitumassa. Euroopan neuvoston jäsenä se on sitoutunut ihmisoikeuksien kunnioittamiseen ja meidän täytyy auttaa sitä edelleen sen tiellä eteenpäin. Kiitoksia. Seuraavaksi Preda yksi minuutti. Kiitoksia. Olen Poseltin kanssa aivan samaa mieltä. Meidän on pidettävä huolta siitä, että Azerbaijanissa noudatetaan ilmaisunvapautta ja että nämä syytökset näitä kahta nuorta vastaan on hylättävä. Nehän pohjautuvat väärennetyille todisteille, kuten on jo todettu. Tämän toteutettava nopeasti, koska tämän maan lehdistön vapaus on heikentynyt huomattavasti ja se käy ilmi myöskin Euroopan neuvoston viimeaikaisista raportteista. Azerbaidsanin hallituksen on turvattava lehdistön vapaus ja sen on noudatettava itäisen kumppanuuden velvoitteita ja naapurispolitiikan velvoitteita. Itse olin järkyttynyt siitä, millä tavalla tänään to- toimittiin Haiderin kohdalta. Hänen kärsimyksensä olisi pitänyt jo loppua hyvällä yhteistyöllä Marokkoon ja Espanjan viranomaisten välillä tarkoitus ei ollut huolu, vaan tarkoitus oli saada aikaan hyvä tulos. Kiitoksia, Preda. Sitten siirrymme menettelyyn ilman puhelistaan. Ja Zwifka saa minuutin puheenvuoron, olkaa hyvä. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Chciałem przytoczyć treść artykułu 40... Kiitoksia, puheen, jo, puhemies. Haluaisin puhua artiklasta 47 Azerbaidžanin peruslaista. Kaikilla on ajattelun ja ilmaisun vapaus. Nämä ovat tyhjiä sanoja ja perustuslakia ei noudateta. Viiden vuoden aikana olen ollut Azerbaidsanin valtuuskunnan, EUn ja Etelä-Kaukasuksen valtuuskunnan jäsen ja kävin Azerbaidsanissa viime parlamenttikokouksessa. Lisäksi on keskusteltu lehtimiehistä, jotka ovat joutuneet vankilaan täysin pikaistujen syytösten pohjalta, eivätkä he myöskään saa lääkärin hoitoa, mikäli he sairastuvat vankilasta ollessaan. Eräs lehtimies on esimerkiksi hengenvaarassa. Hän ei ole saanut minkäänlaista apua, vaikka hän on sairastunut vankilassa ollessaan. Olen vierautunut lukuisissa Azerbaijanin vankiloissa. Olot ovat siellä kaikkea muuta kuin niin ruusuiset kuin eurooppalaisissa vankiloissa, mikäli näin voi sanoa. Ja minun mielestäni pitäisi muistuttaa että se pitäisi noudattaa omaa perustuslakiaan edes. Kiitoksia kollega Zvivska. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, joten komission jäsen äh, Sametski saa nyt puheenvuoron. Olkaa hyvä. Mr. President, honorable members. Herra puhemies, arvoisat jäsenet, Azerbaids on kauttakulkumaana ja energiatuottajamaana meille erittäin tärkeä ja tästäpä syystä on alueella myöskin merkitys kaukasuksen vakaudelle. Ja se kuuluu myöskin itäisen kumppanuusmaiden ryhmään ja tästäpä syystä on tärkeää korostaa kyseisessä maassa myöskin yhteisiä arvoja. Kumppanuus- ja yhteistyösopimus on ollut voimassa kymmenen vuoden ajan, mutta Azerbaidsan on ilmoittanut olevansa kiinnostunut tiivistämään suhteitaan Euroopan unionin suuntaan assosiaatiosopimuksen käyttöönoton myötä. Syyskuussa Ulkoasiainministerineuvos teki päätöksen valmistella Etelä-Kaukasuksen maiden kanssa vastaavanlaisia sopimuksia. On laadittu myöskin direktiivejä, jotka liittyvät Azerbaidsanin kanssa neuvoteltaviin sopimuksiin. Etelä-Kaukasuksen maiden kanssa sopimukset aloitetaan, mikäli ne pystyvät vastaamaan poliittisiin haasteisiin, eli että val- oikeusvaltioperiaatteita noudatetaan, myöskin ihmisoikeusperiaatteita, että harjoitetaan markkinataloutta ja että myöskin hyvä hallintotapa ja vakaat rakenteet ovat käytettävissä. Joka vuosi toteutamme edistysraportteja jokaisen maan kanssa ja näin voidaan varmistaa, että naapurussuhdepolitiikan mukaisia toimia toteutetaan. Ja tällä hetkellä olemme valmistelemassa vuoden 2009 raporttia. En halua tässä nyt ennakoida mitään, mutta sallittakoon kuitenkin muutama huomio perusoikeuksiin ja ihmisoikeuksiin liittyen. Vuoden 2008 raportissa ilmoitimme, että Azerbaidžan on edennyt hyvin taloudellisella saralla, mutta tällä hetkellä tilanne on ihmisoikeuspuolella vielä heikko ja myöskin perusoikeuksien, demokratian kehittämisen ja oikeusvaltio periaatteen tunnustamisen puolella. Valitettavasti sen jälkeen tilanne on heikentynyt muun muassa perustuslain puolella siinä mielessä, että kaksi blokkaria on pidätetty ja vastaavanlaisia ongelmia on ilmennyt myöskin ihmisoikeusaktivistien puolella, opposition aktivistien ja journalistien puolella. Ja näin on rajoitettu median toimintavapautta. Euroopan unioni on useampaan otteeseen keskustelussa kaikilla tasoilla ottanut nämä asiat esille ja tulee jatkossakin näin tekemään. Komissio pyrki käyttämään monia välineitä Azerbaidsanin tukemiseksi, jotta se pystyy vastaamaan näin edessä oleviin haasteisiin. Me tarjoamme Azerbaidsanille kohdennettuja toimintavälineitä ja ne tulevat auttamaan Azerbaidsen ja oikeusvaltioperiaatteen ja oikeuslaitoksen vaka- vakauttamiseksi. Ja Azerbaidsan tulee myöskin nauttimaan Euroopan unionin aloitteista, jotka liittyvät demokratian kehittämiseen ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen. Kumppanuussopimuksen pohjalta on tarkoituksena perustaa myöskin ryhmä, joka käsittelee muun muassa ihmisoikeuskysymyksiä ja demokratian rakentamista. Tämän ryhmän kautta voidaan sitten Euroopan unionin viestejä välittää Azerbaidsanin edustajille. Kiitoksia. Suuret kiitokset komission jäsen Sametski. Tämä keskustelu päättyy ja esityslisten mukaisesti äänestämme ensin kuudesta Uganda päätöslauselmaa esityksestä äh, homoseksuaalisuuden vastainen lainsäädäntöehdotus. Meillä on kuuden poliittisen ryhmän yhteinen päätöslausumaesitys, joka korvaa nämä kuusi erillistä esitystä. Ensin äh, alkuperäisen tekstin kohta kuusi.